witam państwa bardzo serdecznie. czas mam bardzo. Niin. Hyvää iltaa kaikille. Tervetuloa tänne kokoukseen. Meillä on aika vähän aikaa ja pitkä esityslista. Tämä kokous pidetään maanantaina ja jos ei mitään huomautuksia ole, niin lähden siitä, että esityslista on hyväksytty. Ei ilmoituksia. Kohta kolme epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, tänään nyt on taas sama ongelma kuin jo aikaisemminkin usein on ollut kaksi tuntia. Sitten minä sain äänestysluetteloon. En minä nyt tässä tilanteessa pysty äänestämään epäterveistä kaupankäytänteistä. Tämä nyt on hankalaa äänestää. Olisi tarpeen, että ensi viikolla tämmöisen Brysselissä, jotta vähintäänkin voitaisiin kompromissit käydä läpi hyvin ja perusteellisesti. Tämä on nyt ihan mahdotonta tämä aikataulukäyttäytyminen täällä. Minä kritisoin tätä nyt tänään taas. Toivottavasti tämä nyt sitten siirrettäisiin ensi viikolle. Proszę Państwa, eh, Problem wynika, problem wynika z tego, że... Niin. Tämä aiheuttaisi kyllä vähän ongelmia, koska tässä on nyt hyvin tiukka aikataulu. Tämä on tärkeä asia. Ja me haluamme, että tämä hyväksytään vielä tämän vaalikauden aikana. Ja kyllä tässä täytyy nyt edetä sillä tavalla, että asia menee eteenpäin. Ehkäpä esittelijä voi selvittää asian paremmin, mutta sitä ennen annan puheenvuoron edustaja Maginikselle. Ja sen jälkeen sitten esittelijä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Tuen sitä, mitä edustaja Des sanoi noin suurin piirtein, koska tänä iltana, minä tahansa maanantai-iltana Strasbourgissa on hankalaa. Minulla on byron kokous ja muilla kollegoilla muita sitomuksia, mutta kuitenkin, kuten Estille selittää, niin tässä on hyvin arkaluonteisia aikataulukysymyksiä tässä kokonaisuudessa ja myös sanoisin, avustajille, jotka ovat työstäneet tätä yötä päivää, työstäneet tätä viikonloppunakin valmistelleet äänestysluetteloa, niin no, kollegani Albert Dess esitti ihan validin pointin, mutta uskon, että meidän pitää yrittää yrittää ymmärtää myös, että jos nyt lykätään äänestystä, niin se miellyttää kyllä joitain ihmisiä, jotka eivät halua nähdä tätä lainsäädäntöä meneväksi läpi, joten nyt annan puheenvuoron esittelijälle, ehkä hän voi antaa yksityiskohtaisempia selityksiä. E, w tym kierunku szła przecież moja wypowiedź. Czy jeszcze ktoś... Niin. Näin. <clears throat> Näin se todellakin on. Sitten edustaja Des. Kiitoksia puheenjohtaja. Vielä hallinnolle lisäkysymys. Että onko tämä, tämä yksi viikko niin tärkeää, että asia voitaisiin hyväksyä? En oikein kuvitella tätä kyllä, että ensi viikolla voitaisiin mukaan Brysselissä äänestää ja tällä tavalla mukaan, mukaan pidettäisiin kiinni aikataulusta. Kyllä tämän pitäisi minun mielestäni olla mahdollista. E, no ja seuraavaksi edustaja De Castro ja sen jälkeen sitten mahdollisesti hallinnon edustaja. Presidente, sì, no, Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän kyllä sen, että tässä mikä työ on tässä nyt tehty, niin ikävä kyllä. Toimiko tämä mikki? No hyvä, niin olin toteamassa, että olen samaa mieltä, että tämä työ, joka tässä on tehty, vaatii kyllä kovaa aikataulua. Ja tees, edustaja tees, olemme myöskin omnibus-asetuksen yhteydessä tämän saman asian, jotta onnistumme siinä, että olemme hyväksyä asetuksen. Meidän pitää tehdä trilogitkin vielä, jotka ovat tarpeellisia, ja että haluamme päättää tämän asian tämän toimikauden aikana meidän pitää, pitää kiinteästä hyvin tiukasta aikataulusta, hyvin hyvin tiukasta aikataulusta, joka vaatii näitä trilogia-aikatauluja vielä tähän lisäksi. Ja samaan aikaan sitten pitäisi äänestää vielä se täysistunnossakin, joka on seuraava äh, lokakuun. Eli enää mieltä tätä aikataulua ole itse luonut, mutta tämä on ainoa mahdollisuus, joka meillä nyt on, jotta voimme saada aikaan kompromissin ylipäänsä neuvosto ja komission kanssa ennen joulua. Toivottavasti tämä nyt saadaan aikaan niin, että meillä on poliittinen yhteisymmärrys ennen joulua, että voimme tämän toimikauden aikana hyväksyä erotuksen. Uskon, että kun katsotaan, kuinka paljon tässä on tehty työtä kompromissien vääntämisessä, uskon, että olemme pystyneet aikaan saamaan nyt sellaisen yleisen konsensuksen kaikista 42 kompromissiertuksesta, sekä 30 näistä artiklausista että 12 johdantosan kappaleista. Tässä on yhteinen näkemys, jota olemme rakentaneet teknisessä mielessä kokouksissa sihteeristön kanssa yhdessä. Ja jos tänään emme nyt käytä hyväksymättä pientä aikaikkunaa, joka meillä on, niin todellakin meillä on olemassa riski, että koko työ on nyt vaarassa kaatua, joka on tässä tehty. Ymmärrän kyllä nämä kommentit, että täällä on mainittu. Mutta nyt vetoaisin kaikkiin, että pidetään nyt kiinni tästä aikataulusta, ettei riskerätä sitä, että tämä koko asia kaatuu. No niin, nyt kuulimme de Castrolta selvennyksestä asiaan ja nyt voinemme aloittaa äänestyksen. Eli otamme tämän tiedoksi, mitä täällä nyt on tullut sanotuksi. Haluaisiko joku nyt vielä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Tämä on aivan uusi äänestyskortti. Sain sen. Tunnistan, tämä ei nyt toimi kummassakaan koneessa. Voisinko saada hieman avustusta ennen kuin aloitamme äänestämisen? Kiitos. Poprosimy o pomoc techniczną. Już tam ktoś do pana... E, niin, Pyydämme teknistä apua nyt tänne. Voisiko joku tulla auttamaan? Ja sitten kaikki lienee pian kunnossa. Herra Anjo osoittaakin tuolla merkkiä, että kaikki on kunnossa. Hyvä juttu. Ja sitten voimme saman tien siirtyä äänestykseen. Voimme voinemme heti aloittaa näistä tarkistuksista. Ja herra de Castro jo puhuikin tästä tiukasta aikataulusta ja tämä on myös hyvin tärkeä asia, joka tulee olemaan esillä hyvin paljon Itävallan puheenjohtajuuskaudella ja haluamme, että tämä sitten hyväksytään ähm, lokakuun seuraavassa täysistunnossa. No niin, 61 puolesta 61 puolesta vastaan. Eli tarkistetaanpa tämä sähköisesti. Okei, okay. okei. Okay. Take, take, take notes. Mm-hmm. Okay. E, sprawdzamy. Otwieram głosowanie. Eli tarkistetaanpa tämä äänestys. Zamykam głosowanie. Nie podnieśliście Państwo rąk. Przyjęty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan hylätty. Sitten ensimmäinen kompromissi kutonen. Äänestys alkaa. Eli kompromissitarkistus 6 yhtenä ryppäänä. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 182. 182. Puolesta vastaan hylätty. 180 puolesta hyväksytty. Sitten 179. Hetkinen, tarkistetaanpa vielä 180. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Sitten 179 puolesta vastaan hylätty. Sitten 168. Kompromissi 1. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Zamykam. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten De Castro. Sitten 18 Enviltä. Puolesta vastaan hylätty. Kompromissi nelonen. Aloitetaan äänestys sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi vitonen. Äänestys alkaa. Kompromissi 5. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 259 puolesta, puolesta hyväksytty. Sitten 279 puolesta hyväksytty. Kompromissi 7, äänestys alkaa. Kompromissi 7. Äänestys päättyy ja hyväksyt. Tarkistus 300 puolesta. Hyväksytty. 297 puolesta vastaan. Hylätty. 299 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Kolme 23 hylätty. 327 puolesta vastaan hylätty. 328 puolesta vastaan Hylätty. 330 puolesta vastaan hylätty. 331 puolesta vastaan hylätty. 333 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 23. Äänestys alkaa. Ja päättyy. sitten äänestys hetkinen, DV-valiokunnan tarkistuksesta numero 13. Puolesta vastaan. Ja sitten seuraavaksi kompromissi 21, 24. Äänestys alkaa ja päättyy. Kompromissi hyväksytty. 352 Meillä on tulkkauksessa täällä. meillä on tämä kompromissi 23, en kuullut sitä täällä käynyt tässä näytölläkään kyllä näkyvän. Hyväksyttiin. Hyvä, kun muistutitte. 3, 5, 2, hylätty.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 Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kiitos muistutuksesta. 357 puolesta hyväksytty. 353 puolesta hyväksytty. 354 puolesta vastaan hyväksytty hyväksytty. 358 puolesta hyväksytty. Sitten 501 <clears throat> puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä 501. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Ja sitten 400 ja siitä eteenpäin hyväksytty. 410 puolesta hyväksytty. Neljä yhdeksäntoista puolesta hyväksytty. Sitten 360 puolesta. Sitten 361 hyväksytty. Kompromissi 25, äänestys alkaa. Siis kompromissi 25, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 29, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 26. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 384 puolesta hyväksytty. 3, 8, 9 hyväksytty. 390 puolesta hyväksytty. Hetkinen. Edustaja Kapuutto, voisitteko nostaa käden ylös? Tehän olette koordinaattori tässä. Sitten 392 puolesta hyväksytty. 390 siitä eteenpäin hyväksytty. Sitten Envi 35 ja samanlaiset. No niin, 404 puolesta hyväksytty, 405 puolesta hylätty, 406 puolesta vastaan hylätty, 435 puolesta. Hetkinen, tarkistetaanpa tämä. 406 ensiksi. 406 ja äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 435 puolesta vastaan hylätty. 409 puolesta hyväksytty. 412, 414 puolesta hyväksytty. 413 puolesta hyväksytty. 4.20 ja samankaltaiset puolesta vastaan. Katsotaanpa tämä, eli 4.20 ja muut samaan joukkoon kuuluvat tarkistetaan puolesta. Eli tarkistetaan siis tämä. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. 399 puolesta hyväksytty. Kompromissi 27 äänestys alkaa. Ja päättyy. Sitten eteenpäin 4.15 puolesta vastaan hylätty. 4.16 puolesta vastaan hyväksytty. 4.17 puolesta. Hetkinen, tarkistetaanpa tämä. 4.16 vielä tarkistetaan sähköisesti. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Yhden äänen enemmistöllä 4.17 puolesta vastaan hylätty. 4.18 puolesta vastaan hyväksytty. 4.22 puolesta hyväksytty. 424 puolesta hyväksytty. 445 puolesta hyväksytty. 426 puolesta vastaan hylätty. 427 puolesta hyväksytty. 428 puolesta vastaan hylätty. 448 puolesta hyväksytty. 4.30 puolesta hyväksytty. 431 puolesta hyväksytty. 449 puolesta hyväksytty. 432 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä vielä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Neljä kolme kolme puolesta vastaan. Hylätty. Hetkinen, sinähän äänestit vastaan. Eli äänestys alkaa sähköisesti ja päättyy. hylätty. Sitten tarkistus 434 puolesta hyväksytty. 451 puolesta vastaan hylätty. 436 puolesta hyväksytty. 453 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä 453 sähköisesti. Hyvä. Sitten palataan. Nimittäin myös 451 tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 436 myös tarkistetaan vielä. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Sitten 453 puolesta vastaan hylätty. 4,7 puolesta hyväksytty. Kolme, neljä, seitsemän vielä tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Odrzucona jednym głosem. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. Sitten neljä, kolme, kahdeksan puolesta vastaan ja hylätty niin ikään. 439. 439 puolesta hyväksytty. 440 puolesta vastaan. Ja tarkistetaanpa tämä. 440 siis. Tarkistetaan tämä vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 442 puolesta vastaan. Hylätty. 443 puolesta vastaan. Tarkistetaan 443 sähköisesti vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 444 puolesta. Hyväksytty. 411 puolesta vastaan hylätty. 454 puolesta hyväksytty. Kompromissi 28 äänestys alkaa. Neljä viisi neljä tarkistetaan vielä uudestaan. Äänestys alkaa. Neljä viisi neljä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahden äänen enemmistöllä kompromissi 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 470 puolesta hyväksytty. Neljä seitsemän viisi puolesta vastaa hylätty. kuusi puolesta vastaan hylätty. seitsemän puolesta vastaan hylätty. 478 puolesta hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan Tarkistetaanpa 479 vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. 480 puolesta vastaan hylätty. 482 puolesta vastaan hylätty. 484 puolesta vastaan hylätty. 488. Tarkistetaan vielä 484. Äänestys alkaa, olkaa hyvät. Äänestys päättyy. Hylätty. 488 puolesta. Hyväksytty. 490 puolesta vastaan hylätty. 492 puolesta. 490 tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys on avattu. 490. Äänestys päättyy. Hylätty. Niin tehdään halusitte tarkistuksen tästä kohdasta. 492 puolesta vastaan. Hyvät näistä herrat, nostakaa kätenne kunnolla ylös siis. 492 vielä kerran puolesta vastaan hylätty. 496 puolesta vastaan hylätty. 497 puolesta vastaan hylätty. 498 puolesta vastaan hyväksytty. 500 puolesta vaan hyväksytty. Kompromissi 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jatketaan 508. Puolesta hyväksytty. 509 puolesta vastaa hylätty. 41 puolesta hyväksytty. 511 puolesta vastaan hylätty. 42 puolesta hyväksytty. 512 puolesta vastaan hylätty. 43 puolesta hyväksytty. 515 puolesta vastaan hylätty. 516 envistä puolesta vastaan. Tarkistetaanpa. Äänestys on alkanut. Kiitokset. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 524. 524 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Kompromissi 9 on kyseessä. Äästys päättyy. 532. Puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äästys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy hyväksytty. Jos mennään sitten kompromissi kymppiin, kymppiin seuraavaksi, koska tämä ja kompromissi 11 siis tämän jälkeen. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 577 puolesta. Hyväksytty. TV24 puolesta hyväksytty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten Teen kompromissi 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 595. Puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 599 puolesta, kiitos hyväksytty. 600 puolesta hyväksytty. 601 imko puolesta vastaan hylätty. 602 puolesta vastaan hylätty. Kompromiss 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. Tarkistus 614 puolesta. Hyväksytty. 615 puolesta. Hyväksytty. 617 puolesta. Hyväksytty. 618 puolesta. Hyväksytty. 619 puolesta. Hyväksytty. 620 puolesta. Hyväksytty. 622 puolesta hyväksytty. 624 puolesta vastaan hylätty. 625 puolesta vastaan hylätty. 627 puolesta hyväksytty. Sitten blokki seuraavaksi. Tarkistukset täytäntöönpanon verkostosta Eli tämä artikka 7 blokkina. Äästys alkaa. Äästys päättyy. Hyväksytty. Sitten TV26. Puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 18. Äästys alkaa. Kompromissi 18. Äästys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. Kahdeksan imko puolesta hyväksytty. 655 puolesta hyväksytty. 657 puolesta hyväksytty. Kompromissi 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 670 puolesta. Hyväksytty. 6, 7, 2, 7, 3 puolesta vastaan hylätty. 6, 7, 1, 7, 4 puolesta vastaan hylätty. 6, 7, 5 puolesta vastaan hylätty. 676 puolesta vastaan hylätty. 6, 7, puolesta hyväksytty. Sitten seuraavaksi johdantosan kappaleet. Tarkistus 1 puolesta hyväksytty. Kaksi esittelijältä puolesta hyväksytty. Imko 1, Envi 1 puolesta hyväksytty. 3 ja seuraavat puolesta hyväksytty. 66 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 31. Kompromissi 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 76 puolesta hyväksytty. Envi 3 puolesta vastaan hylätty. Imko 4 puolesta vastaan hylätty. 77 puolesta vastaan hylätty. 78 hylätty. Kompromissi 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. yhdeksän. Tämä on tämä. Niin mä mainitsen vielä nämä nimet täältä, että tiedät, että on puolesta. Hyväksytty. Kiitoksia. Kahdeksan esittelijältä. Puolesta hyväksytty. 90. Puolesta. ylätty. Hylätty. 91. Puolesta vastaan. Tarkistetaanpa 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Imko 8. Puolesta. Hyväksytty. 92. Puolesta vastaan. Hylätty. 93. Puolesta vastaan. Hylätty. TV5. Puolesta Hyväksytty. Kompromissi 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 34. Äänestys päättyy. Hyväksytty 116 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 35. Äänestys alkaa 35. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi hyväksytty. Kompromissi 37 äästys alkaa. Äästys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 133 puolesta vastaan hyväksytty. 134 puolesta vastaan hylätty. 135 puolesta vastaan hylätty. 136 puolesta hyväksytty, 138 puolesta hyväksytty, 140 puolesta vastaan. Tarkistaanpa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhden äänen enemmistöllä. 141 puolesta vastaan hylätty. 142 puolesta hyväksytty. Kompromissi 39 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 154. Puolesta hyväksytty. Kompromissi 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. Kompromissi 42. Äänestys alkaa. Päättyy. Sataseitsemänkymmentä. Puolesta Hyväksytty. 19. Esittelijältä puolesta. Hyväksytty. IMKO 16. Puolesta hyväksytty. TES ja EUS hyväksytty. 178 puolesta vastaan hylätty. Sitten äänestetään muutosta erotuksesta, lainsäädäntöehdotuksesta. Because if it was okay. rejected, we should have voted Okay, NV, is uh, Which, uh, which page? On page four. Four. NBA 18. Oh, yes, okay. We have to vote again because uh, mm-hmm. if it mm-hmm. was rejected, we would have voted these amendments, but we went immediately to say four. So. Mm-hmm. This so, amendment. Yeah, yeah, but first we have to see what okay, happened okay. to NVA 18. Głosujemy jeszcze raz, głosujemy nad poprawką NBA. Äänestää nb 18 tarkistusta vielä kerran. Tehdään tämä sähköisesti. Sivulla neljä tämä on tämä erotus. Äänestys alkaa. Envi 18 on siis kyseessä. Äänestys on alkanut Envi 18. Äänestys päättyy. Yksi EFTD liikaa. Äänestys päättyy. Viimeksi meillä on ongelma, että on kolme ääntä tähän näin. Mutta täällä näyttää tämä kone, että täällä on yksi liikaa kuitenkin tämä ääni annettu. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äänestetään 200, 242, joka kuuluu tähän mukaan siis puolesta vastaan. 240 240, 242, 43 ja 41. Sivulla 4. Puolesta vastaan hylätty. 246, 48 myös puolesta vastaan hyväksytty. 249 vedettiin pois. 250 puolesta vastaan hylätty. Sitten loppu äänestykset muutetusta lainsäädäntöehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen äänestys päätöslauselmasta Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja sitten äänestetään neuvotteluihin ryhtymisestä neuvoston kanssa artikla 73.2 mukaisesti eikä neuvottelumandaatista kyse. Äänestys alkaa. Kolmas äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt ei voi muuta kuin antaa puheenvuoro esittelijälle. Olkaa hyvä. Haluan vain kiittää kiittää vielä kerran kaikkia kollegoita, varjoesittelijöitä, Mäkinesiä, Mäkintän Kataista ja Nati Maria. Kaikki tekevät kovasti töitä. Uskon, että saamme melkein hyvän laajan enemmistön taaksemme. Itsekään saa unohtaa kaikkia suglogin siellä. tämä antaa meille sitten voimia jatkaa eteenpäin tästä. Varmaan antaa meille kaikille myös varjoesittelyille voimia että jatketaan sitten voimalla 22. päivä täysistunnossa. Haluaisin vain pelkästään kiittää teknistä henkilökuntaa, joka on todellakin tehnyt yötä päivää töitä ja sihteeristyä myöskin kovasta työstä. Kiitoksia. Tämä oli hyvää työtä ja nyt pyrimme päättämään asian käsittelijän Itävallan puheenjohtajan aikana vielä. Kiitoksia kaikille. Panie pośle, panie profesorze, dziękujemy. Prosimy o dalej. Kiitoksia vain. Tässä on vielä paljon työtä edessämme ja teillä myös. Ja ennen kaikkea myös tiimiläisillä avustajilla, sihteeristöllä, varjoesittelijöillä, aivan kaikilla. Joten olisi erinomaista, jos tämä saataisiin läpi vielä tällä lainsäädäntökaudella. Tämä on tärkeää kaikille. Tämä lähti Imkosta liikkeelle, Kines vastasi tästä silloin ja sitten se jatkui eteenpäin. Sitten oli vielä konfliktia valiokuntien välillä. Hienoa kuitenkin, että tänään pystymme tästä äänestämään. Kiitos siitä, kiitos kaikille, jotka antavat panosta siihen, että tämä saatiin nyt äänestettyä. Edustaja Des, niin kyllä ne kirjattiin. Muistin Kadinoski sanoi, että tässä pitäisi nopeuttaa hieman vauhtia. Selvä, kiitos vielä kerran. Jatkamme eteenpäin, kohta neljä. Tiettyjen, niin, no vielä kerran Kalinoski. Kyllä tämä mentiin nopeasti läpi. No sitten neljä, tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentäminen. Tässä valmistelija on edustaja Rope Parasta olisi, jos voisitte tämän lyhyesti esitellä. Ačiū už suteiktą žodį. Iš tikrųjų noriu pasakyti, kad komisija labai neblogą. Kiitos, että saan käyttää puheenvuoron aiheesta. Komissio on tehnyt tästä aika hyvän ehdotuksen. Se on aika kunnianhimoinen luonteeltaan. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä varjoesittelijöiden ja sihteeristön jäsenten kanssa ja olen hyvin iloinen – voidessani todeta, että kaikki tekivät kyllä aktiivisesti töitä yhdessä tämän asian puolesta. 215 tarkistusta tehtiin, aikamoinen luku, mutta mutta vastuunalainen valiokunta on tästä tehnyt nämä, tai tekee nämä viimeiset päätökset, sehän on Envi-valiokunta, mutta me olemme pyrkineet täsmentämään ja terävöittämään komission ehdotusta ja olemme pyrkineet ottamaan tässä esille maatalouden roolin näiden muovijätteiden vähentämisessä. Komissio kovasti korosti muovijätteen määrää valtamerissä ja pohjavedessä, hyvä niin, mutta tässäkin on on maatalouden rooli merkittävä. Se piti ottaa huomioon ja mikromuoveista on myös puhuttu. Ja täytyy muistaa, että mikromuovit ovat erilaisia riippuen maaperän laadusta, sen vulkaanisuudesta ja, ja joissakin maissa tai joillakin alueilla mikromuovit äh, hajoavat hyvin, mutta muilla ei. Toivotaan parasta. Tämä on tärkeä aihe ja hyvin mielenkiintoinen sellainen. En tiennytkään, että tässä on tuo tärkeä mikromuoviaspekti myös. Hyvät naiset herrat, kompromissi, yksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. neljä puolesta hyväksytty. 96 puolesta hyväksytty. 98 puolesta hyväksytty. 99 puolesta hyväksytty. 106. 106 puolesta hyväksytty. 105 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 105. Zamykam 105. Äänestys päättyy. Sata seitsemän puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Kompromissi 4 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys päättyy. Kompromissi 8. Äänestys alkaa ja päättyy. Kompromissi hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Sorry. Przechodzimy do kompromissu. Ei vaikaan, vaan kompromissi yhdeksän pahoittelut, sanoi puheenjohtaja. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 10. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 167. 67. Siis 176 tulkki korjaa puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Głosowanie nad poprawką pana posła Kaputu. Otwieram. Zamykam. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissit hyväksyttiin kaikki. Jatketaan eteenpäin sivulla 9, kompromissi 0. Jos tar- kompromissi ei olisi hyväksytty, niin sitten ei jatkettaisi tästä. Siis sivulla 9, ainakin minulla näin lukee. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 29 Haasekampilta puolesta vastaan hylätty. Jorntosan kappaleet sitten 5 ja 5a Tarkistetaan nyt. 29, tarkistus 29, äänestys alkaa. Äänestys alkaa, tarkistus 29. Kiitos. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten Jortosan kappaleet. Do poprawki 40. Ei vainenkaan. 40, tarkistus 40. Tarkistus 40 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Jos se on hyväksytty, niin sitten jos 40 on hyväksytty, niin sitten tulee kompromissi 2, eli kompromissi 2. Okei, okay. Okei. Okay. E, poprawka była e, odrzucona, w związku z tym musimy głosować poprawkę 41. Tarkistus hylättiin, sitä pitää 41, 41 puolesta, pahoittelut sanoi puheenjohtaja, 41 hylätty, kompromissi 2, äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Przyjęty. Przechodzimy do poprawki 50. Hyväksytty. 53 Dantanilta puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 53 tarkistus. Äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. 56. Ei, vaan 55. Ensin 55 puolesta hyväksytty. 56 puolesta hyväksytty. 57 puolesta hyväksytty. 58 puolesta hyväksytty. 59 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 59 äänestys alkaa. Otwieram. Zamykam. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62. Puolesta. 62 puolesta vastaan. Hylätty. 63 puolesta. Hyväksytty. 66 puolesta. Hyväksytty. 65 puolesta hyväksytty, 66 puolesta hyväksytty, 67 puolesta, 67 vastaan, tarkistetaan 67. 67. Äänestys alkaa. 67. Äänestys päättyy. Hylätty. 68 puolesta vastaan hylätty. 69 puolesta hyväksytty. 71 puolesta vastaan tarkistetaan 71 äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 72 puolesta puolesta vastaan hylätty. 73 puolesta vastaan hylätty. 74 puolesta vastaan hylätty. 75 puolesta vastaan hylätty. 77 puolesta hyväksytty. 78 puolesta Äh, hyväksytty, 79 puolesta hyväksytty, 80 puolesta vastaan hylätty, 81 puolesta vastaan hylätty, 8 esittelijältä puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 82 puolesta hyväksytty. 84. 84 puolesta hyväksytty. 9 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 9 Äänestys päättyy. Hylätty. 85 puolesta. Hyväksytty. 86 puolesta. Hyväksytty. 87 puolesta. Hyväksytty. 88 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kymmenen puolesta. Hyväksytty. Nyt sitten teksti näin tarkistettuna avaan äänestyksen koko tekstistä. Całość opinii została przyjęta. Gratulujemy panu posłowi. Lausunto on hyväksytty. Onneksi olkoon valmistelijalle. Haluaisitko käyttää puheenvuoron? Jos näin ei ole, niin sitten äänestämme tästä Budan tekstistä. No, olkaapa hyvä. Bardzo przepraszam pana posła Caputo, oddaję panu głos, panie koordynatorze, panie pośle, sprawozdawco. Niin, anteeksi vain. mutta nyt siis koordinaattorit ja sen jälkeen esittelijä. Olkaa hyvä. No, grazie. Grazie. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Te olette tänään erittäin nopea, että hypäät tässä jopa yhden kohdan Niin, tässä on kyse tekninen asiakirja, joka on annettu Envi valiokunnalle. Suurin osa näistä tarkistuksista pyrkivät siihen, että kansalaisten suuntaan lisätään avoimuutta ja viestintää ja että hallinnosta taakkaa voidaan vähentää erityisesti ympäristölainsäädännön valvonnassa. Ei tässä mitään kompromissin tarpeita ollut, eikä tarkistuksia oli vähän ja tämä on tekninen asiakirja, että mennään vain äänestämään näistä tarkistuksista. Do tego dokumentu trudno było, bo to są bardzo konkretne techniczne sprawy, robić poprawki. Niin, tässä on todellakin konkreettisia teknisiä kysymyksiä. Oli melkeinpä mahdotonta tätä tehdä. Nelonen tarkistus puolesta. Puolesta vastaan hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan hylätty. Kymmenen puolesta vastaan hylätty. Yksitoista puolesta vastaan hylätty. kaksitoista puolesta vastaan hylätty. kolmetoista puolesta hyväksytty. 15 puolesta hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 16 sähköisesti. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta vastaan hylätty, 18 puolesta vastaan hylätty, 19 puolesta hyväksytty, 20 puolesta Hyväksytty. 21 kolme puolesta vastaan hyväksytty, neljä puolesta vastaan hylätty, viisi puolesta vastaan hylätty, kuusi puolesta vastaan hylätty, seitsemän puolesta vastaan. Hetkinen, tarkistetaanpa 27. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan hylätty, 29 puolesta vastaan hylätty, 30 puolesta vastaan hylätty, 31 puolesta hyväksytty, 32 puolesta hyväksytty, 33 puolesta vastaan. Tarkistetaan 33. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 puolesta vastaan. No niin, hyvät naiset ja herrat. Tämänhän pitäisi olla sama tulos, joten tarkistetaanpa vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämäkin 35. Äänestys päättyy. Hylätty 36 puolesta vastaan. Hylätty 37 puolesta vastaan. Hetkinen, tarkistetaanpa tämäkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan hyväksytty. 39 puolesta hyväksytty. 40 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämäkin 40. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Neljäkymmentä puolesta. Hetkinen, tämähän meillä olikin. 41 ja 42 yhdessä puolesta vastaan hylätty. Sitten tuo ensimmäinen osahan nyt raukeaa 43, eli 43 toinen kappale puolesta vastaan hylätty. Tarkistus Eli 98, sitten kappale 2, Kuka puoltaa kappaletta kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kolmonen puolesta hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Tämä tarkistettakoon vielä 44. Äänestys päättyy hylätty. 45 puolesta vastaan hylätty. 46 puolesta hyväksytty. 47 puolesta hyväksytty. 5 hyväksytty. 6 hyväksytty. 7 puolesta hyväksytty. Ja 1 puolesta hyväksytty. No niin, sitten tarkistuksineen koko lausuntoluonnos. Hyvä, äänestetään. Nyt äänestys päättyy. Ja 38 puolesta hyväksytty. Kiitos kaikille. Onneksi olkoon, herra Kaputto. Ja ei haluta käyttää puheenvuoroa, joten onnittelut kaikille, kaikille asianosaisille. Ja sitten edustaja Buda esitelkööt oman lausuntoluonnoksensa. Olkaa hyvä. Intervention, Mr. President, because... Ei kommentteja, puheenjohtaja, tämä on hyvin selkeää. yes. Poprawki pierwsza i druga odrzucające propozycję komisji. E, kto jest za odrzuceniem propozycji? Niin, tämä komission ehdotus, kuka puoltaa sitä, että hylätään komission ehdotus tarkistus yksi, eli äänestetään sähköisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Zamykam. Wszyscy byli za. Kaikki puolesta. Hyvä. Mutta meidän äänestämme kokonaislausunnosta, koko luonnoksesta Vielä kerran pitää äänestää. Koko lausunto. Tässä puhut ensin tarkistuksesta. Äänestää vielä kerran. äästys alkaa. Hyvä. Filippi haluaa vielä tulla jotain selkeää tähän asiaan. No, Tämä lienee selvää kaikille. Tarkistus hylättä. Siis tässä yksimielisesti hylättiin, onko se nyt sitten loppuainestyksessä hyväksytään lausun tarkistettuna. Eli jos puolatte sitä, että hylätään ehdotus, niin pitäisi äänestää taas kyllä. te sitten taas äänestää puolesta. So that there is no mis- Eli ettei ole ymmärrystä. Yes, okay. You are not voting on the proposal. Ette äänestä ehdotuksesta, vaan lausunnosta, jossa hylätään tuo ehdotus. Aha, otwieram głosowanie na opinii. No niin. Loppuäänestys avataan. Teidän pitäisi äänestää puolesta ja äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Kiitokset kaikille. selvisimme tunnissa ja kymmenessä minuutissa tästä koko menettelystä, joten tämä meni aika nopeasti. Herra Kalinoskin ansiota tämähän on. Ja nyt hän haluaa poistua salista, jos ymmärsin oikein. To? wiem, wiem, wiem. A, mogę to ogłosić. Proszę Państwa, e, Poseł Kalinowski przekazał mi dobrą wiadomość. Herra oli hyvä uutinen minulle, mutta en kerro teille vielä tästä nyt, vaan myöhemmin. Jatketaanpa sitten. Onko esittelijä täällä paikan päällä vielä? Matt Carthy, onko hän täällä? Brysselin kokouksessa haluaisin kiittää tämän vierailujärjestäjiä. Ja herra Kätti, teillä on puheenvuoro, kaiva. Täällä ollaan puheenjohtaja. panu głos. Okei. Okay. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Okei, okay, Selvä pyy, kiitos puheenjohtaja kiitos sihteeristölle. Tässä oli hieman hankaluuksia, kun pyrittiin löytämään sopiva paikka tälle kohdalle. Eli kiitos heille ja pahoittelut jäsenille siitä, että pitkitän kokousta vielä hieman, mutta yritän puhua niin no, lyhyesti kuin mahdollista vuosien mittaan. EU-tariffikiintiöiden määrä, jotka VTOssa ovat lisääntyneet vuosien mittaan. Ne heijastavat erityisesti kompensointeja annetaan yleensä kun EU on laajentunut tai kun on ollut kauppakiistoja. Brexit on tulossa sen myötä. Pitää tehdä päinvastoin kuin mitä on yleensä tehty, eli pitää uudelleen jakaa kaikki nämä VTO-tariffikiintiöt EUn ja Britannian välillä, jotta voidaan heijastella tätä todellista tariffikiintiöiden määrä, käyttöä molemmissa osapuolissa. Kuten jäsenet tietävät täällä, niin maataloussektori on, siihen kohdistuu suurin, miten tämä, tämä Brexit, tariffikiintiöiden määrä on hyvinvointi suurin maataloussektorilta. Näistä kiinteistöistä on neuvoteltu kumppaneiden kanssa, se perustuu yleensä arkaluontoisiin yksityiskohtaisiin arviointeihin. On EUn markkinoita, analysoitu, miten ne voivat absorboida näitä tuotteita, miten hinnat voidaan pitää tasapainoisina. Joten niin selvää, että uudelleen jaottelu metodissa pitäisi tunnustaa tiettyjen sektorien arkaluonteisuus suhteessa ulkoisen kilpailun. Tietysti pitää ottaa huomioon myös tuottajien toimeentulo ja yhteisöt. Tunnustan, että komission ehdotus on sanonut, että siitä on sovittu brittikumppanin kanssa ja siinä pitäisi nämä reilut jaottelut varmistaa kunkin kumppanin kesken. takia en ota mitään tarkistuksia tähän avainmetodiin, kun Ulle jaotellaan näitä kiinteitä. Kuitenkin tämä ei yksistään taakkaa tasapainoista tarifikiinteiden jakamista. Tulossa ottaa huomioon, että komissio voi tarkistaa näitä lukuja myöhemmässä vaiheessa itse. Puheenjohtaja, kuten tiedätte, Brexit on toteutumassa raiteillaan ja tässä on nyt epäselvyyttä noista aikatauluista vielä. Se tarkoittaa sitä, että ehkä pitää sitten muokata vielä näitä jaotteluja liitteissä. Kuitenkin komissiolla ei pitäisi olla rajattomasti harkintavaltaa muuttaa tariffikintojen jaottelua ilman, että Euroopan parlamentin pitäisi siitä antaa suostumuksensa komissioon – pitäisi pystyä hyväksymään tekoja vain silloin, kun kansainvälinen sopimus on saatu päätökseen, koska tässä tilanteessahan Euroopan parlamenttia on kuultu jo tapauksessa kuitenkin. Kaikkia muita tarkastuksia tämän komissio pitäisi jättää lainsäädäntöehdotus mielestäni Euroopan parlamentille perussopimusten mukaisesti. Tämä saattaa vaikuttaa tekniseltä kysymystä kuitenkin poikkeamattomasta menettelystä saattaisivat johtaa poliittisiin seuraamuksiin. Tässä ei ole muita ratkaisuja, kun pyritään välttämään kova raja Iranin sadan, niin brittihallitus ja EU ovat sopineet siitä, että Iranin pohjoisosa sanotettaisiin täysin EU sisämarkkinasäännöksiä tullion. Ja tässä mielessä poliittiset päätökset pitää tehdä ottaa huomioon toiset jaottelut tarifikioiden osalta, jotka on luetteltu liitteessä. Tämä tietysti pitää sisällä poliittisia päätöksiä. Siinä ei saada ohittaa parlamentin tarkastelua neuvottelukompetenssi. Ja sitten on myös instansseja, jossa käytetään brittien tarvikkeita niin vähän, että kiintiöiden jakaminen loisi pienemmät tarvikintiöt kuin VTO-kumppaneiden puitteissa. Mitä sitten pitää tehdä tässä tilanteessa? No, tässä tarvitaan poliittisia päätöksiä ja tässä saisi ohittaa taaskaan parlamenttia. Tässä vain pari esimerkkiä poliittiset mandaattit, demokraattinen valvonta ja parlamentin hyväksyntä, niitä vaaditaan, kun alkuperäisiä neuvotteluja käyttiin tarvikinnon osalta ja minä uskon sen takia, että jaottelu vaatii samanlaista valvontaa. Aikataulu on hyvin tiukka, kuten tiedätte. Tarkistuksen jättämisen määräaika on itse asiassa huomenna. Odotan kuitenkin innolla yhteistyötä muiden vuorostyöiden kanssa, jotta lähetämme hyvin vahvan viestin Inta-valiokunnalle ja komissiolle että he ottavat huomioon näiden tariffikirjojen arkaluontoisuuden. Kun, jos tässä mennään pieleen, niin ihmiset kärsivät tästä erityisesti maanviljelijät. Kiitos. Kiitoksia. Tämä aihe on erittäin tärkeä aihe. Ja kauppavaliokunta myös käsittelee tätä asiaa myös. Se on niin tärkeää. Ja sitten varjoesittelijät. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat ja kiitos esittelijälle tästä tästä lausuntoluonnoksesta ja kyse on todellakin muiden EU-maiden jäljelle jäävistä tariffikiintiöistä, kun sitten ne pitää jakaa uudelleen. Ja tärkeää tässä on, että todellakin teemme huolellista työtä ja valmistaudumme kaikin keinoin UK lähtemiseen EU-sta. Minulle tämä matka Irlantiin oli oikein silmiä avaava. Ja huomasin ihan henkilökohtaisesti, että, että en ihan etukäteen ymmärtänyt, miten iso asia tämä on Pohjois-Irlannin ja Irlannin välinen suhde ja raja muodollisuudet, että oikeusvarmuudesta pitää pitää kiinni. Ja on selvää, että tähän tarvitaan nyt asianmukainen ratkaisu. Ja minua ilahduttaa, että nyt voimme tehdä töitä tämän lausuntoluonnoksen parissa ja toimitamme sitten tarkistuksia, mikäli näemme sen tarpeelliseksi. Kiitos. Kiitoksia edustaja Skota. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos Matt Cartille tekstistä. Hienoa, että olemme samalla aaltopitolla, jos ajatellaan näitä reiluja ajattelutariffikiintiöitä uk mallisen EU-eron jälkeen. Olemme samaa mieltä siitä, pitää pitäytyä VTO-säännössä, sitä periaatteessa on samaa mieltä. Lisäksi haluamme varmistaa sen vastuullisuuden ja avoimuuden, jos tulee jotain sopeutuksia tähän vastuksen myötä. Kuitenkin Brexit-neuvottelussa on kaos meneillään ja Trump tekee hallaa globaalille taloudelle. Oli yllättävän nähdä, miten nopeasti pääsi sopimukseen UK ja EUn välille lokakuussa viime vuonna. Se haastaa tämän EUn imagoon kovana neuvottelijana, niin kuin on brittimediassa näytetty, mutta on sen, että Mätin teksti on ehkä liian optimistinen olettaen, että tulee erosopimus puitteistona tälle järkevällä lähestymistavalle, kun ajatellaan tariffikiintiöitä. Jos on konflikteja, niin komission kanta siltä, että sitten olisi reilu prosessi riitojen ratkaisu menetelmän alla DTOssa. Tämä voisi olla ehkä järkevä olettama kaksi vuotta sitten ollut, mutta kuitenkin Yhdysvaltain toiminta on johtanut ennalta arvaamattomuuteen, kun kauppakiista pyritään ratkaisemaan. Valitettavasti brittihallitus on myös heikentänyt omaa uskottavuuttaan uhkaamalla heikentää sopimuksia, johon on päästy jo. Tämä haastaa sen luotettavuuden ja tämä kumppanin komissio on yleisesti oikein, kun se olettaa, että UK kunnioittaa tämän väliaikaissopimuksen säännökset. Ja se pitäisi sallia sitä, että on itse tyytyväisiä, jos se johtaa hätätilanteisiin myöhemmin joten meidän pitää olla varovaisia. Lähestymistavana olen luoteisenglannin meppi ja sen takia olen tässä valiokunnassa, että edustan maanviljelijöiden osaa. Tariffikiintiöt tarjoavat kyllä selkeyttä ja myös irlantilaisille maanviljelijöille ei pitäisi kuitenkaan tarjota heille vääriä lupauksia ja pitäisi varoittaa mahdollisista tulevista uhista, kun ajatellaan heidän kauppasuhteitaan niin ja jopa elinkeinojaan, toimeentuloa. Kiitos.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 Se, että tarifikiintiöitä vähennettäisiin niin alhaiselle tasolle kuin ne nykyään ovat, niin ei mahdollista eurooppalaisen maatalouden tehokasta tukea. Täytyy muistaa, että, että avautuminen maailmanlaajuiselle kilpailulle on suuri virhe ja tämä ajaa maanviljelijät yhä suurempaan ahdinkoon. Tämänhetkinen tariffijako on aika hyvä. Ja minusta pitäisi nyt pitää tai käyttää hyväksi Britannian lähtöä EU-sta ja täytyy täytyy ottaa huomioon, että tätä ei saa ainakaan lieventää, koska nyt jo järjestelmä on osoittanut heikkoutensa. On tärkeää, että me saamme aikaan sellaisen tarifikintiojärjestelmän, joka suojelee haavoittuvaisimpia aloja. Jos ajatellaan nyt kattin järjestelmää ja VTOta, nämä ovat välttämättömiä tietysti, mutta haluaisin tietää, kuinka komissio takaa sen, että mitään kiintiötä ei koroteta tai laajenneta nyt näiden neuvottelujen aikana? Kiitos. Posseu Nikolson, pani posta. Herra Nikolson, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, jotkut näistä asioista mainittiinkin jo, mutta tällä hetkellä VT on tällaisia sopimusluonnoksia tuotteille ja tällä hetkellä UK on osa tätä järjestelmää. Ja UK lähteminen tästä järjestää, koska sitten tapahtuu, mitä tapahtuuko se ollenkaan, sitä vielä päätetään vielä unionin taholta. Niin silloin pitää uudelleen painottaa näitä tariffikiintiöitä, jotta voidaan ottaa huomioon niiden käyttö UK on taholta. Ehkä 2020 lopulla tai 2019 maaliskuussa – kun siirtymäkausi alkaa, niin nämä tosi katsoa. UK ja UK EUn lähettävät kirjeet lähettyvät BTOlle kertovat tästä, kuinka jaettaisiin nämä kiintiöt näiden maiden kesken. Metologi perustuu näihin kaupavirtoihin. Ja kun UK on ollut VTOn jäsenen, pyritään pääsemään heijastelemaan tämänhetkisiä velvoitteita EUn jäsenenä. Ja sitten ennen uusia velvoitteitaan tuotteiden kaupan osalta. Tiettyä hyvää edistymistä UK ja 27 jäsenvaltion kesken on käyty edist, saatu aikaan. Sitten esittelin tarkistus kaksi. Tätä vähän mietin. Tässähän viitataan, että jos ei täyttää näitä kiintiöitä, jos ei ole niin alle, ja jos sitten siirrytään pois tästä metodologiasta, josta UK ja EU on sopinut, Te voisikin tarkistaa neljä. Ja perusteluissa todetaan, että kun mitään muuta ratkaisua ei ole vielä ollut kuin tämän rajan osalta, ja EU ja UK on sanonut, että Pohjois-Irlanti pysyisi edelleenkin tuliunionissa ja sisämarkkinoilla, mutta näinhän ei olisi 2017 joulukuussa UK-hallitus ja UK-komissio sopivat, että, että jos ei mitään sovita, niin sitten koko UK pitää noudattaa sisämarkkinasääntöjä, tulliunionin sääntöjä. Ja tämä koskisi myöskin koko aluetta silloin. No, tässä on paljon hypoteettisia kysymyksiä tämän suhteen. Kuinka Tämä menettelytapa tapahtuisi Pohjois-Irlannissa. Että onko Pohjois-Irlanti erillään UKsta? Mitä tapahtuu sitten 10-15 vuoden päästä, jos on erilaista sääntelyä voimassa Pohjois-Irlannissa tai toisaalta UKssa? Tämähän ei toimisi. Jotain vähän pohdintaa pitäisi tehdä tämän osalta. Ja väärä lähtö on tehty myös siinä, että, että on katsottu asiaa Brysselissä ja mitä, että voisi olla tosi osa EUn aluetta ja muu sitten EU ukostaisi ulkopuolella. Tässä olisikin perustuslaillisia ja demokraattisia vaikutuksia pohjois tuottajille. Se on huomattavasti rahoituksellisia taloudellisia vaikutuksia myös, ottaen huomioon, että UK on maataloussektori on hyvin tärkeä Pohjois-Irlannille myös. Much. Kiitos puheenjohtaja. Mairead McGuinness on EPP-varjoesittelijä tässä tekstissä. Hän lähettää pahoittelunsa, koska ei pääse paikalle. Hän johtaa nyt täysistunnossa puhetta, sen takia hän pyysi, että luen hänen lyhyen kantansa tässä ne puolestaan. She says she would like to... Hän haluaisi kiittää esittelijää tehdystä työstä tässä tärkeässä tekstissä. Hän on kolme pointtia. Hän sanoi, että me tulee varmistaa kauppasuhteiden jatkuvuus EUn ulkopuolisten maiden kanssa Brexitin jälkeen. Samalla tapaa kuin nyt. Kuitenkin hän sanoi, että ottaen huomioon näiden tuotteiden arkaluontoiset, jotka tariffikiintiöt kattavat, meidän pitää muistaa, että tämä asetus ei vahingossa laita heikompaan asemaan EU-viljelijöitä. Hän sanoi, että neuvottelut VTOssa eivät saa johtaa siihen, että neuvotellaan uudelleen kaikista tuotteiden pääsystä EU-markkinoille. Ja lopuhan sanoi, että hän odottaa innolla yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos. Pan Colombia. Kolumbia. Herra puheenjohtaja, tämä esittelijän lausunto saa minut tekemään muutaman huomautuksen ja muutaman konkreettisen ehdotuksen. On tärkeää, että Britannian käyttämät tariffikiintiöt kumotaan kolmansien maiden kanssa, eikä niitä jaeta uudelleen. Meillä täytyy olla mieli valppaana, kun tarkastellaan, miten näitä kiintiöitä todella käytetään, miten Britannia on käyttänyt näitä kiintiöitä, jotta voimme varmistua siitä, että, että liiallinen tuonti ei horjuta äh, EUn hyvin haavoittuvaista ja herkkää markkinaa, jota myös ilmastonmuutos heikentää entisestään. On tärkeää, että komissio saa selkeästi tietoomme käsityksemme, että maataloutta pitää, pitää suojella ja on tärkeää, että pitää valvoa hyvin tarkkaan tätä koko järjestelmää. Ja mitä tähän muuten tulee, niin totean, että me tuemme esittelijän näkemystä analyysissaan. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kaatin lausunto on kyllä aika tasapainoinen ehdotus. Me tiedämme kaikki näistä peloista, joita taloustuottajilla on. Se, mitä tapahtui tässä kansanäänestyksessä, ei, ei ole niin tärkeää, mutta jos tehdään tämä suhteellinen kiintiöiden vähennys niin laivanvarustaja sektori tai lammassektori myöskin Bulgariassa ovat hyvin peloissa tässä, että epäilet sitten mitä tapahtuu, tapahtuu tämän jälkeen. Eli ei saa työntää heitä yli äyrään tällä ehdotuksella ja että pitää ottaa huomioon heidätkin tässä tuotantoketjussa. Edustaja Caputo. Si, grazie. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ensinnäkin haluan olla samaa mieltä kollega Kärtin kanssa hyvästä työstä. Mutta katsotaan paria käytännön asiaa vielä, jota pitäisi vähän syventää. Tietenkin niin Brexit-neuvottelun suhteen on vielä päivämäärän suhteen ja olosuhteiden suhteen vielä epävarmuutta, joten tietenkin tarvitaan sitten tarifi kiintiöiden muutoksia että melkein kun UK poistuu. Ja tarvitaan myöskin uusia tietoja sitten, jonka puolelta jaetaan nämä eli kasvin terveys ja terveystoimenpiteet 2013-2015 väliltä ovat ja aiheuttaneet häiriöitä. VTO-kumppaneiden kanssa. No, nämä tiedot eivät kuitenkaan aina heijastele tai sitä tilannetta. Tässä tarvitaan myös poliittisia päätöksiä, koska täällä tulemaan päätöksiä myöskin maatalo on vaikutus ja maatalousmarkkinoihin. Komission ei pidä käyttää tästä ääretöntä harkintavaltaa. Että kyllä parlamentilla pitää olla sananen tässä myöskin sanottavana, kun asioita päättää. Meidän pitää noudattaa avoimuutta ja normaalia lainsäädäntömenettelyä. Ja nämä pitää hyväksyä delegoidun säädöksin ja kansainvälisten sopusten mukaisesti. Eli tarvitaan näissäkin sitten parlamentin hyväksyntä – jos muita kiintiöitä muuttaa, niin komissio pitää ehdottaa sitten lainsäädäntöehdotusta parlamentille, joka menee normaalin lainsäädäntökäsittelyn kautta. Kiitos puheenjohtajan. Kuuntelin edustaja Carthia ja myös Jimmy Nicholsonia ja edustaja Carthy puhui Pohjois-Irlannista ja hän taisi puhua Donegalin alueesta. Yhdessä kuningaskunnan alue nimetään Pohjois-Irlanti, ja se on osa yhdessä kuningaskuntaa, ja sitä ei kohdella eri tavalla muusta UKsta Brexitin jälkeen. Oli kyse tarifikitiosta tai jostakin muusta, ja Jim Nicholson sanoi, että hän on kuullut Brysselin narratiivista, kuten näin tulisi käymään, ja on samaa mieltä hänen kanssaan. Sitä nähtävissä tässä luonnostekstissäkin myös Pohjois-Irlanti on osa yhdessä kuningaskuntaa, ja sitä kohdellaan sellaisenaan. Kiitos. Dziękuję. Poprosimy przedstawiciela. Kiitoksia. Haluatko komission edustaja käyttää puheenvuoro? Olkaa hyvä. Thank you, Chair. should... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puolestani kiittää esittelijä lausuntoluonnoksesta ja koko valiokuntaa kiinnostuksestanne tätä teknistä, mutta poliittisesti hyvin arkaluonteista asiaa kohtaan. Ja meidän on tärkeää saada aikaan hyvä TRQ-tariffikiintiö jakautumisjärjestelmä sen jälkeen, kun Britannia EU-sta lähtee. Kaikki olemme samoilla linjoilla ja, tämän, ja että kiintiötä et saa korottaa ja tämän sain tiedokseni myös Inta-valiokunnasta. Ja pari huomautusta vielä, kuten tiedätte, me aikataulu on tiukkamme olemme neuvotelleet Britannian kanssa siirtymäkausijärjestelystä vuoden 2020 loppuun asti. Jos tämä järjestelmä astuu voimaan, niin silloin Britannia lähtee tulliunionista vasta 2020 lopussa ja meillä on enemmän aikaa valmisteluun, mutta Mikäli erosopimusta ei saada aikaiseksi, sekin on mahdollista, niin silloin Britannia lähtisi tulliunionista ensi vuoden maaliskuun lopussa. Ja tätä silmällä pitäen olemme tehneet tämän ehdotuksemme. Ja jos sitten tämä tapahtuu, niin sitten meidän täytyy muuttaa muutamaa täytäntöönpanevaa säädöstä. Ja tätä, tämä asetus, joka nyt on edessämme, tarvitaan teknisistä syistä vuoden loppuun mennessä ja asialla on siis valitettavasti hyvin kiire. Ja sitten tämä esittelijän ydintarkistus, nimittäin että komission ehdotus artiklassa kolme komission valtuuksista. Tämä on hyvin tärkeä näköjään parlamentille ja me mielellämme teemme yhteistyötä kanssanne ja myös INTA-valiokunnan kanssa ja neuvoston kanssa, jotta voidaan saada artiklaan kolme sellainen ratkaisu, jossa sitten komission valtuuksia yksilöidään, tar- tarkastellaan ja täsmennetään paremmin, ettei tule sitä vaikutelmaa, että komissiolle annettaisiin tässä rajattomat valtuudet. Ja pitäisikö sitten mahdollisesti poistaa alakohta B? Mehän kuitenkin neuvottelemme kaikkien kauppakumppaneiden kanssa Genevessä ja yksi kulmakivi on siellä se, että voimme vakuuttaa kauppakumppanimme siitä, että uudelleenjako tai jako tapahtuu parhaan tiedon mukaan ja objektiivisesti ja faktisesti. Emme voi antaa tapahtua niin, että kauppakumppanimme saisivat aikaan erilaisia lukuja kuin me. Ja juuri ja ainoastaan tätä taustaa vasten olemme tämän voimaannuttamisen komission suuntaan ottaneet esille alakohdassa B ja sitten liitteessä kaksi sitten faktisesti selostetaan, mikä on tämän prosessin seuraus. Ja on tietysti selvää, että tästä äh, saattaa, joutua hankaluuksiin ja sen takia olemme ehdottaneet myös tätä riitojenratkaisun järjestelmää ja parlamentti äh, on parlamentin pitäisi olla ihan tyytyväinen, koska tässä on kyse delegoidusta säädöksestä, joten parlamentilla on tässä mahdollisuus aina tarkistaa kaikki komission ehdotukset. Kiitos. Kiitoksia esittelijällä vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Just to, uh, chair to thank all. Puheenjohtaja, haluaisin vain kiittää kaikkia varstelijoita ja muita jäseniä panoksesta. Kuten sanoin, aikataulu on melko tiukka. Oletan, että tämä on melko paljastavaa, että tämä on ehkäpä helpoin osa Brexit-neuvotteluja se, että tätä komission on osoitus tästä ja kuitenkin ja puhujan mikki katoaa. Some, def- some difficulties. Joitain hankaluuksia. Uh, Toivottavasti saamme vankan kannan parlamentilta. Kiitän komissiota puheenvuorosta, mitä tulee aikaisempiin puhujiin, kun he kommentoivat minun naapurusalueitani ja tilannetta Brexit-neuvottelujen jälkeen. No, voin vain korostaa omaa toivettani ja minun toiveeni on, että maanviljelijät ja tuottajat kaikissa Pohjois-Irlannin tai Pohjoisen Irlannin, no kutsukaa millä vain, toivottavasti he ovat jatkossakin päästä sekä EU että Britannian markkinoille. Ja toivon, että viljelijät ja tuottajat minun vaalipiirissäni saavat tuon saman hyödyn. Jos kaikki meistä kohti tuota tavoitetta eivätkä jäisi jumiin siihen, mitä me kutsumme eri alueiksi, ne on paremmassa tilanteessa ja koko, kaikki irlantilaiset olisivat paremmassa tilanteessa. Kiitos puheenjohtaja. Dziękujemy panie pośle. Poprawki do jutra. Kiitoksia esittelijä. Huomenna kello 13 on tarkistuksen jättön päämäärän takaraja. Ja tämä hyväksytään sitten seuraavalla kerralla maanantaina Strasbourgissa. No, RDS ja muut ovat kritisoineet että on tiukka aikataulu, mutta meillä on nyt loppukausi menossa, joten tämä on loukkakuussa käsittelyssä. Ja sitten me kokoonnumme vielä tällaista marraskuussakin vielä uudestaan näiden asioiden tiimoilta. Nyt pääsemme loppuun esityslistallamme. Ja oletan, että voimme pyytää myös tulkkeekin jäämään pidemmäksi aikaa tänne, jos haluatte puhua vielä. Niin, ehkä vielä lentopallopelin tulokset haluatte tietää.